Dear colleagues. Hyvät kollegat, aloitan nyt kokouksen, koska meillä on erittäin pitkät ja monimutkaiset äänestykset tulossa, joten aloitan nyt tässä kokouksen ja sitten varmasti kaikki tulevat tuossa ennen äänestyksiä. Meillä on tässä kuusi minuuttia jo mennyt, mutta nyt ensin hyväksymme esityslistan. Jos ei sitä vastusteta, niin se on näin hyväksytty. Seuraavaksi pääsemme kohtaan kaksi, puheenjohtajan ilmoitukset. Meillä on nyt tuo kieliprofiili. No ikävä kyllä, tulkausta Tanskan, Maltaan, Unkariaan ja kielin kieleen ei ole tänään tarjolla. Sitten koordinaattoreiden suositusten vahvistaminen, sääntö 205, esittelyiden nimittäminen. Puheenjohtaja on nimetty esittelijäksi neuvoston täytäntöönpanopäätökseen liittyen Europoliin ja sopimukseen operatiivisesta strategisesta yhteistyöstä Georgian ja Euroopan välillä. Sitten Boni on asetettu esittelijäksi tietojen vaihdon varhaisuusjärjestelmän ja riskin arviointijärjestelmän osalta, kun ajatellaan psykoaktiivisia aineita. Edustaja Makovei ottaa mietinnön Eurodakista harteilleen Tämä liittyy asetukseen 604.2.0136. Aikaisempi esittelijä oli herra Kirkhope, joka on eläkkeellä. Herra Dalton ECRstä ottaa myöskin Kirkhopin mietinnön harteilleen tietojenvaihto kolmansien siis Eukaris mietintö on tässä kyseessä. No sitten lausuntojen Vergia lausunto liittyy pakolaisvirtoihin ja EUn ulkosuhdetoimintaan. Tässä AFET on päävaliokunta. Ja näitä on näin siis tuettu sano 205 pohjalta. No sitten tässä pyytäisin, että teillä on nuo äänestyskortit valmiina. Ja täällä on myöskin saksalainen eh, TV-ryhmä paikalla. Pro 7 on tuo TV-kanava Pro 7. Varmaan he ovat täällä läsnä, eli täällä on siis saksalainen TV-ryhmä ja jos sallitte, niin he ovat täällä mukana tässä kokouksessa. No niin, kollegat, sitten siirrymme kohtaan kolme. Tämä on ainoa kohta ennen äänestyksiä. Kyseessä on robotiikkaa koskeva lainsäädäntö. Mikkel Boni on esittelijä tässä aiheessa. Libe-valiokunta on saanut 54 mukaan tässä oma mietinnössä. Esittelijä Boni esittelee tänään lausuntoluonnoksen ja annan hänelle nyt heti puheenvuoron. Olkaa hyvä. Edustaja Boni. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Juuri valiokunta valmistelee mietintöä, joka koskee robotiikan yksityisoikeuden säännöksiä ja tämän Tästä syystä työjärjestyksen 54 artiklan mukaisesti me esitämme lausunnon. Robotiikka tuo myönteisiä vaikutuksia taloudelle, mutta huolenaiheita ja uhkiakin on monia. Liben näkökulmasta olen valmistellut lausuntoluonnoksen, joka keskittyy näkökohtaan sellaisiin näkökohtiin, että pitää kunnioittaa perusoikeuksia samalla, kun kehitetään robotiikkaa ja tekoälyä. Niin kuin olette nähneet, olen osan lausunnosta omistanut eettisille näkökohdille, sillä minun mielestäni tämä on tärkeä kysymys robotiikassa ja tekoälyssä. Tällaiset periaatteet, nimittäin perusoikeuksien kunnioittaminen muun muassa, näitä pitäisi noudattaa jo suunnittelun alusta lähtien. Olen omistanut osan lausunnosta myös yksityisyyden ja tietosuojan suojelulle pyydän, että kehitettäisiin EUn lainsäädäntöä ja otettaisiin mukaan tietosuojasäännöksiä, mukaan lukien yksityisyyden, sisäänrakennetun ja oletusarvoisen yksityisyyden periaate, kameroiden ja antureiden käyttö roboteissa ja tekoälyjärjestelmissä, pitäisi olla sellaista, että kunnioitetaan unionin oikeudellista kehystä, joka koskee tietosuojaa. Olen osan lausunnosta omistanut myös tiedolle ja datavirran turvallisuudelle. Tämä on tärkeää, kun otetaan huomioon, että robotit tulevat olemaan yhteydessä moniin eri laitteisiin. Lisäksi olen korostanut tarvetta kehittää äänentunnistus- tai puheentunnistusjärjestelmiä. Se tulee olemaan tärkeää robottien ja ihmisten väliselle viestinnälle. Yksi kohta lausunnossa koskee myös miehittämättömiä ilma-aluksia ja siinä on otettu huomioon myös Liben asiakirja viime vuodelta. Viimeiseksi, mutta ei vähäisemmäksi, olen myös ottanut mukaan osion käytännössäännöistä, että, että voitaisiin kehittää siis käytännössääntöjä robotikan ja tekoälyn suhteen. Näin voitaisiin puuttua ongelmiin, joita ää, äh, robotiikan suunnittelijat tulevat kohtaamaan. Mahdollisimman aikaisessa vaiheessa pitäisi välttää väärinkäsitykset ja kaikenlainen, kaikenlaiset ongelmat Eli hyvin aikaisessa vaiheessa pitäisi tällä alalla saada oike- äh, lainsäädäntöä aikaiseksi. Me tarvitsemme sääntöjä, hyvin vahvoja sääntöjä. Tarkistusten jättämisen määräaika on 11. lokakuuta ja äänestys livessä on sitten 17. marraskuuta viimeistään hyvä puheenjohtaja, pyytäisin, että äänestys pidetään sen aikaisemmin, jos mahdollista, sillä juuri äänestää asiasta marraskuun lopussa, joten olisi hyvä, jos aikaisessa vaiheessa moni muiden valiokuntien lausunnot saataisiin otettua huomioon. Minun olisi pitänyt sanoa, että juuri on tässä vastuuvaliokunta, mutta niin kuin koordinaattoreiden keskuudessa on keskusteltu, tässä on hyvin paljon yksityisyyskysymyksiä jota tässä lausunnossa on otettu esille. Ja haluaisitte myöskin aikaisemman päivämäärän tässä. Onko tässä muita puheenvuoropyyntöjä kollegoilta? Onko täällä varjoesittelijöitä läsnä? Edustaja Andersson, olkaa hyvä. Um, Haluaisin äh, tuo sanoa, että olen tyytyväinen tähän luonnokseen. Haluaisin kiittää tästä hyvästä työstä. Äh, tämä on hyvin vankka teksti ja me olemme tyytyväisiä useimpiin näkökohtiin siinä. Me olemme nähneet, että robotiikka on mennyt huomattavasti eteenpäin, samoin kuin miehittämättömät ilmailualukset ja hyvin rakentavia sovelluksia on tässä teknologiassa. Haluaisin erityisesti puhua näistä tutkimuskeskus äh, viittauksista ja samoin kuin äh, terveysalan äh, tutkimus todellakin hyvää, hyviä viittauksia tähän. Meidän täytyy varmistua siitä, että edistysaskeleet, että niissä noudatetaan eettisiä standardeja ja noudatetaan myös tietosuojaa. Meidän pitää varmistua siitä, että teknologiaa sovelletaan rakentavasti, edistävästi ja kuuntelin hyvin tarkkaan sitä, mitä tässä valmistelija sanoi. Ja painotus teknologiaan esimerkiksi terveysalalla ja pelastustoimissa, niitä pitäisi vielä painottaa EU-ssa. Ja tähän suuntaan pitäisi juuri tuota tutkimusta ohjata ja tällaista tutkimusta ei pitäisi käyttää siinä, että edistetään nämä sotilaslaitteita ja ei pitäisi antaa rahoitusta sellaisille järjestelmille, jotka voivat olla kaksoiskäyttöisiä sekä siviili- että sotilaskäytössä. Muutama tarkistus näihin on tulossa ja kovasti odotamme. Ja haluan vielä onnitella valmistelijaa. Thank you, Martina. Kiitos Martina. Onko muita varjoesittelijöitä tai jäseniä, jotka haluavat käyttää puheenvuoron? Ei. Edustaja Boni, onko vielä jotakin loppukommentteja? Just a brief comment. Ihan lyhyesti vain kiitos, että otitte nämä tutkimuskysymykset myös esille, siellä. tämän pitäisi olla yksi ekosysteemi ja meidän pitää ottaa huomioon myös, miten voimme tämän panna täytäntöön. Meillä on muutamia tarkastuksia tullut ja tietysti olen yhteydessä kaikkiin varjoesittelijöihin, sillä minun mielestäni kaikkien panos live-valiokunnassa Kaikkien varjoesittelijöiden yhteistyö siis on tärkeää, jotta saamme hyvän lopputulon aikaiseksi tässä lausunnossa. Kiitoksia edustaja Boni. Tämä on erittäin mielenkiintoinen aihe valiokunnalle. Kiitoksia kollegat. Äänestys alkaa kello 20, koska täältä puuttuu paljon jäseniä. Haluaisin mielelläni jatkaa kyllä näiden lempiedustajieni kanssa, mutta emme voi kuitenkaan näin toimia. Joten nyt pidämme tauon kahdeksaan asti, jos tämä sopii kaikille. Tiedän, tiedän, olen pahoillani, edustaja Griesbeck, mutta meidän täytyy aloittaa äänestys kello 20, eli odotamme noin 10 minuuttia vielä. Sopiiko tämä 10 minuutin paussi? Minäpä tässä hiukan tiedustelen. I can confirm that we can. Voin vahvistaa, että emme voi jatkaa ennen kuin kello 20. It's the worst room to go and off and have a coffee. Tämä on huono paikka lähteä kahville. Pahoittelut siitä. I did, however, discover that there are bathrooms to the left. No, tuolla on kyllä vasemmalla äh, vessoja. Ne ovat ihan mukavia. Ei tämä ole mikään vitsi. Ne ovat tuolla vasemmalla. Eli aloitamme tasan kello 20 sitten äänestyksillä.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 kollegat, aloitamme äänestyksen, jospa kävisitte nyt istumaan. Haluaisin ensiksi tarkistaa, että kaikilla on äänestyskortti. Jos äänestyskortti ei ole mukana, niin kertokaa siitä, koska haluamme nyt aloittaa. Eli puhukaapa nyt sitten ja no oletan, että kaikilla nyt sitten on äänestyskortti mukana. Kaikki ovat varustautuneet. Annan teille nyt hetken tässä käydä istumaan. No niin, sitten voimme aloittaa. Kollegat, yritän nyt vetää tämän läpi mahdollisimman nopeasti, koska kello on paljon. Eli pyrimme nyt etenemään nopeasti. Kohta neljä esityslistalla. Tämä on lausuntoluonnoksesta. Tämä liittyy Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan väliseen sopimukseen diplomaattipassin haltijoiden lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta. Esittelijä on Budil Valero. Mitään tarkistuksia ei ole esitetty. Haluaako esittelijä käyttää puheenvuoron? Ei. Sitten me voimme heti siirtyä äänestämään. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. 45 äh, puolesta, äh, kaksi vastaan yksi tyhjä. Onnittelut esittelijälle. Sitten kollegat, seuraava asia, toinen äänestys. Kyseessä on korruption torjunta ja jatkotoimenpiteet Krim-erityisvaliokunnan päätöslausuman johdosta. Esittelijä on Laura Ferrara. Tässä on tekninen virhe tässä lopullisessa äänestyslistassa. Tämä liittyy päätös tarkistus 37 ja 38 ovat kyseessä. Näitä nämä eivät kompromissin kaksi kohdalla tai 35 ja niistä äänestetään nyt. Jo, eli jos ymmärsitte tämän, niin voimme jatkaa. Ja ennen kuin äänestämme, kysyn Laura Ferraaralta, haluaako hän käyttää puheenvuoron? Ei. Esittelijä ei halua käyttää puheenvuoroa, joten voimme sitten siirtyä heti äänestämään. No niin, kollegat. Tarkistus 14. Äänestys alkaa. SDllä on yksi liikaa. Edustaja Sippel voi ehkä hoitaa tämän. Ai tämä sopii. No miten, miten tässä nyt näin kävi? Äänestys päättyy. SD on ok. Hyväksytty. Tarkistus 15. Äänestys alkaa. Et... Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 16. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 17. Äänestys alkaa. päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 20. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 22. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 23. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 24. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 25. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 26. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 1. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 2. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 34. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Hylätty. 40. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 41. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 43. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 46. Äänestys alkaa. päättyy. Hyväksytty. 48. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 49. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 50. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kolme. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 58. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 59. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 63. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 64. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kompromissitarkistus 4. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 5. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 5. Toinen osa. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 37. Äänestys alkaa. Tarkistus 37, siis äänestys alkaa. Tarkistus 37. Äänestys on edelleen käynnissä. Ovatko kaikki äänestäneet? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 38. Äänestys alkaa. Yeah, if you know what I... Alussa totesin, että tarkistus kahdeksan otetaan. Edustaja Sippel muistaa, kuka muu ei kuunnellut. No niin, kiitos. Äänestys on edelleen käynnissä. Tarkistus 38 siis kyseessä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 86. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 110. Äänestys alkaa. Päättyy. Tämä on hyväksytty. 111. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. No, menen hiukan nopeammin, koska meillä on paljon äänestettävää. Jos haluatte, että olen hitaampi, niin teen näin. Edustaja Sargentini ei halua, että teen tämän hitaammin selvä. Kompromissi kuusi äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 108 ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 108 toinen osa. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 107 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kompromissi 7. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 57. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 121. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 124. Äänestys alkaa. Päättyy hylätty. Kompromissi kahdeksan, ensimmäinen osa, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan toinen osa, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 132 ja 133 ovat identtisiä. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 134. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 135. Äänestys alkaa. Päättyy Hylätty. Kompromissi 9. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 138. Äänestys alkaa. Päättyy hyväksytty 139. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 140. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 141. Äänestys alkaa. Päättyy Hyväksytty. Kompromissi 10. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 10. Toinen osa. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 1, 4, 5, Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 11. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 151. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 152. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 12. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi. Anteeksi. 161. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 163. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 166. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 167. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 168. Äänestys alkaa. Päättyy. Hy- hyväksytty. 169. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 13. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 173. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty kompromissi 14. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 179. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 180. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 181. Äänestys alkaa. Päättyy Hyväksytty. Kompromissi 15. Ensimmäinen osa äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 15. Toinen osa äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 16. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 17. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 188. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty 189. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 190. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 191. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 193. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 194 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 196 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 197 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 198. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 199. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 200. Äänestys alkaa. Päättyy hylätty. Johdantosan viitteet, tarkistus yksi, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kaksi, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kolme, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty tarkistus 4. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty tarkistus 5. Äänestys alkaa. Päättyy. Eli siis tarkistus 5. Voisimme ottaa 6-13 kaikki Siis 5-13 kaikki yhtenä blokkina. Siis 5-13 yhtenä blokkina, jos kaikki hyväksyvät tämän. Ei. No viisi, äänestys alkaa. Viisi, siis kyseessä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kuusi. Äänestys alkaa. päättyy. Hyväksytty. Seitsemän. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kahdeksan. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Yhdeksän. Äänestys alkaa. Päättyy Hyväksytty. No kuka ei halunnut, että näistä olisi äänestetty yhdessä? Olipa tiukkaa. Kymmenen, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Yksitoista seuraavaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 12. Äänestys alkaa. Ihmisethän tulevat tänne äänestämään näistä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 13. Äänestys alkaa. Kinga, sinun täytyy vielä äänestää tästä. Sinun täytyy. Äänestys päättyy. Tämäkin on hyväksytty tehty. 47, 0, mutta kahdeksan tyhjää. Ovatko ihmiset väsyneitä? No sitten nopeasti, niin anteeksi, mutta tässä on paljon lausuntoja. Meidän täytyy käydä ne läpi. Eli mahdollisimman nopeasti nyt. Emme voi ottaa näitä yhtenä ryhmänä. Ei, emme voi tässä budjettivalvontavaliokuntaa poistaa tässä ei nyt mitään bloc äänestystä ole tehtävissä. Eli nopeasti nyt siis kohta kaksi DV-äänestys alkaa. Niin, siis kaksi DV. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta neljä DV. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 5. DV. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kohta 6. DV. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 8. DV. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 9. DV. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kohta 10. DV. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kohta 13. DV-äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 14. DV. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Sitten kontin lausunnot. Kohta 5. Kont. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta seitsemän kont. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta kahdeksan kont. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 12 kont. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kohta 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 14. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kohta 18. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kohta 19. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kohta 20. Anteeksi. 19 on siis hyväksytty. Kohta 20 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kohta 22. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kohta 24. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kohta 28. Äänestys alkaa. 28. 28. Kont. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 29. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Sitten johdantosan kappaleet. Johdantosan kappale B. Äänestys alkaa. päättyy. Hyväksytty. tuossa kappale D. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Loppuäänestys. äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys Päättyy. Hyväksytty 48 puolesta, kolme vastaan, viisi tyhjää. Onnittelut Laura Ferraralle esittelijälle. Kiitos Laura. Oikein paljon kiitoksia. No niin kollegat. Sitten viimeinen äänestys. Kiitos kaikille tästä kärsivällisyydestä. So colleagues, um... Hyvät kollegat, siirrymme suoraan seuraavaan äänestykseen. Kiitos jälleen kerran kärsivällisyydestä ja kurinalaisuudesta. Kiitos, ettei kukaan keskeyttänyt äsken. Eli seuraavana Hyvät kollegat, voisitteko olla hiljempaa? Eli seuraavana demokratia, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan EUn järjestelmän perustaminen Esittelijä on Sofia Intveld. Ensin, ennen äänestys, haluaako esittelijää käyttää puheenvuoron? Uh, haluaisin kiittää vain kaikkia varjoesittelijöitä, niitä, jotka ovat esittäneet tarkistuksia, uh, AFKon esittelijöitä ja koko avustajakuntaa. Minun mielestäni tämä on ollut hyvin myönteinen ja rakentava prosessi. Olen erittäin tyytyväinen koko prosessiin ja varmasti myös äänestystuloksiin. Okay, thank you very much. Kiitos paljon, Sofia. Tämän alustuksen jälkeen voimme siirtyä äänestämään. Tässä kehtää ehkä noin tunti, sillä näitä tarkistuksia on paljon. Toivottavasti pääsemme läpi tämän mahdollisimman nopeasti teidän avulla. Niin nyt hiljaisuutta pyydän. Jos olemme kaikki hiljaa, pääsemme nopeammin äänestyksen läpi. 651 on vedetty pois. Rova ja tästä juuri äsken ilmoitti. Tämä tiedoksi. Ensiksi kompromissi 16. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 268 äänestys alkaa. Äänestys päättyy, hylätty. 270 äänestys alkaa. Päättyy, hylätty. Kompromissi 17 äänestys alkaa. Ja päättyy, hyväksytty. Tarkistus 283 kahdessa osassa ensimmäinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 284 äänestys alkaa. Puheenjohtaja pyytää anteeksi. Tätä ei otetakaan. Puheenjohtaja pyytää anteeksi. 284 ei tule tulekaan äänestettäväksi. Tämä on nimittäin suullinen tarkistus Barbara Spinellilta. Haluaisiko hän puhua? Ponita pyytää uudelleen anteeksi. Meidän pitää tarkistaa nyt. Vastustaako kukaan tätä suullista tarkistusta? Ei, joten äänestämme tästä sittenkin. 284 äänestys alkaa. Pyydän anteeksi. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 288. Äänestys alkaa. Kaksi kahdeksan kahdeksan, kaksi kahdeksan kahdeksan, äänestys alkaa. Nyt koneäänestyskin alkoi. Ovatko kaikki äänestäneet? Tarkistuksessa 288 äänestys päättyy. Hylätty. Kaksi kahdeksan yhdeksän äänestys alkaa. Eli nyt siirrymme takaisin normaaliin äänestämiseen. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi 290 suullisena tarkistuksena äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänestyskonekin taitaa väsyä. Kompromissi 18. Ensimmäinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 295 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 296. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Kompromissi 19. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 19a. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 311. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 20. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 321. Anteeksi, kompromissi 20 puheenjohtaja sanoo. Hän korjaa 321, tarkistus 321, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 322, äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Tarkistus 323 ja 324 ovat identtisiä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 327. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 328. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 329. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 21. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 340. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 341 ja 342 ovat identtisiä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 346. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 22. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 370. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 23. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 399 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 400 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 402 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yhtenä ryhmänä 23-31, 36, 43, 45, 48, 52, 54, 58 ja 65 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdantosan kappaleet kaksi, johdantosan kappale kaksi, tarkistukset neljä, tätä ensiksi tarkistus neljä, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 8. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 9. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 10. Puheenjohtaja sanoo. Hän pyytää anteeksi. Tarkistus 11. Äänestys alkaa. Tarkistus 11. Siitä on äänestys käynnissä. Tarkistus 11. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 15. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 16. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 17 äänestys, päät- äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 18 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 19 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 20 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 21. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 22. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 32, 33 ja 34 ja 35 ovat identtisiä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 37 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 38 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 39 ja 40 ovat identtisiä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 42. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 46 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 47 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 53 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 59 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 60, 61, 62, 63 ovat identtisiä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 64, anteeksi 66, Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 67 ja 68 ovat identtisiä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 69. Ei sittenkään, puheenjohtaja korjaa. 69 on vedetty pois. 71 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 72 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 73 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 74 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 75 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 83 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 88. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 89. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 90 ja 91 ovat identtisiä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 96. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kaikki hyvin siellä. Hyväksytty. Kunhan äänestätte. 97, 97 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 105. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 106. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 118 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 133. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 8. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 139. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 141. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 9. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 147 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 148 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 149 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 161. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 173. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 174. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 175. Äänestys alkaa. Ja päättyy hyväksytty. 176 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 177 ja 178 ovat identtisiä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 179 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 180. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 183. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 184 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 185. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 186. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 187 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 188. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 189 äänestys alkaa. ja päättyy hylätty. Kompromissi 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 199 ja 200 ovat identtisiä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 202 ja 203 ovat identtisiä äänestysalkaan. Ja päättyy hylätty. 204, 205 ja 206 ovat identtisiä äänestysalkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 209 äänestys alkaa. ja päättyy, hylätty. 207 äänestys alkaa. Ja päättyy, hylätty. 210 äänestys alkaa. Ja päättyy, hylätty. 211 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 208 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 13. Äänestys alkaa. Close. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. 221. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 222. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 223. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 224. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 225. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 14. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 15. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 245. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 250. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 252, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 2, 5, 3 ja 4. Samansisältöisiä. Anteeksi kollegat, 253, 254, niistä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 255 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 256 äänestys alkaa. ja päättyy. Ei, ei voi sähköpostilla hoitaa. Hylätty. No niin. Tämä on perusoikeuksista. Sitä ei voi hoitaa sähköpostitse. Ja nyt menemme sitten liitteeseen. Yksityiskohtaiset suositukset. Mm, tarkistus 404. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 3a. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kompromissi kolme. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 463. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Kompromissi 4. Äänestys alkaa. Anteeksi kollega, että 464 ensin. Äänestys alkaa. 464. Äänestys on auki edelleen ja nyt se päättyy. Hylätty. Kompromissi 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kompromissi 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 6. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 7. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Nyt mennään parempaan suuntaan. Kompromissi 8. Äänestys alkaa. Täällä on helpottavaa jo. Eli äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi yhdeksän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kompromissi 10 ja siitä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kompromissi Kompromissi 11. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. 6, 2, 9, 6, 30. Identtiset äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten 631 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 12. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 642. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 641 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 640 äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty kompromissi 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 647. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 648. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 649. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 650. Äänestys alkaa ja päättyy hyväksytty. 651 menetti pois, eli 652 äänestys salkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 653 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 654 äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. Johdantosan kappaleet, äh, luettelmat 405, äh, äänestys alkaa. Äh, yhtenä ryhmänä voin lukea nämä ääneen, mutta ei niitä kaikkia, luetaanko kaikki, eli 405 ja siitä eteenpäin. Äänestys alkaa yhtenä ryhmänä. Halusin ensin nähdä, mitä ryhmä sanoo. No niin, meillä on vähän erinäiset kannat. Äänestys päättyy joka tapauksessa ja meni läpi. 4.08. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 409. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 411. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 413. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. 414 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 415 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 420 äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty 421 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 422 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 423 äänestys alkaa. Päättyy hyväksytty. Neljä, kaksi, neljä, eh, viisi, kuusi äänestys alkaa. Hyväksytty. 4278 identtiset äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. yhdeksän anteeksi, se oli myös edellisessä 430132 ja äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Neljä, kolme, neljä ja viisi. Äänestys alkaa. Ja päättyy. tämä uudestaan 434, 435 identtiset, äänestys alkaa. No, se, se hyväksyttiin. 436, 437 identtiset, äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hylätty. 440, äänestys alkaa. ja päättyy. Se vedettiin jo pois. 440. 440. Äänestys alkaa. Niinhän minä sanoin 440. Sanoin 440. Ja äänestys päättyy. Ja se hylättiin. 441. Äänestys alkaa. 441. Oletko kaikki äänestäjät? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 442. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 443. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 444 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 445 äänestys alkaa. Melkein ollaan päästy loppuun ja päättyy. Hylätty. 446. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 447. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 448. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 449. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Kompromissi 2. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. 454. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hylätty. Ja sitten tulemme Afkon lausuntoon Afkon 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Afko 9. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty AFKO 10. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty AFKO 13. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty AFKO 14. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hylätty. AFKO 18. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Ja nyt tulemme loppuäänestykseen nimenhuutoäänestyksellä. Kollegat, nyt loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Toivottavasti kaiken tämän jälkeen. No, äänestys päättyy. Hyväksytty 41 puolesta, 11 vastaan, kaksi tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Kiitoksia kollegat, olitte niin kärsivällisiä pitkä äänestys. Ja tähän päättyy äänestys ja kokous päättyy myös, ellei ole muita asioita. Mr. Chairman. Hello. Hello. Puheenjohtaja. Mr. Chairman, I would... Minä haluaisin tässä ilmoittaa vähemmistöäänestyksen. There is, yeah, there is one written opinion under... Yksi äh, kirjallinen lausunto äh, 56 kohdasta. Ymmärrän näin.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 niin työjärjestyspuheenvuoro. Itse asiassa päätin jo kokouksen. E, niin, todellakin. Herra Ujavstovski ja minä aiomme esittää tähän mietintöön vastamietinnön, sillä meidän mielestämme tämä mietintö avaa tien eurooppalaisten sopimusten rikkomiselle, sillä tässä oikeastaan yritetään kaavata toimivaltaa, joka kuuluu neuvostolle. That's fine, Mr. Jurek. I Hyvät kollegat, täällä puhutaan 56 kohdan alaisista vähemmistö Mielipiteistä 200 sanaa saa olla tuossa eh, vähimmistön mielipiteessä. Se on työjärjestyksen kohdassa 56. Se on tosiaankin sallittu ja kaksi kollegaa on ilmoittanut haluavansa tehdä näin. Eli tällaisen vähemmistön mielipiteen voi esittää. Jos muita asioita ei ole, niin minä päätän kokoukseen. Eli työjärjestyksen kohta 56. Jos ei ole muita asioita, päätän kokouksen tähän. such a difference.